asioista. Mutta nämä olivat nämä kaksi elementtiä ihan näin lyhyesti selitettynä. Kiitoksia edustaja Grisberg. Ja nyt voisimme aloittaa seuraavan asian käsittelyn, eli tämän yhteiskokous vetomusvaliokunnan kanssa. Ja kyseessä on Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus. 2012 kertomuksessaan Euroopan oikeusasiamiehen asiamies tutki Frontexin toimintaa liittyen perusoikeuksiin. Ja yleisesti Frontex oli oikeusasiamiehen mukaan positiivinen liittyen reklamaatiomenettelyyn käyttöönotosta sellaisessa tapauksessa, että perusoikeuksia ei oteta huomioon. Ja kokouksessa, liippavaliokunnan kokouksessa 13.2.2014 oikeusasiamies pyysi parlamentin tukea tässä asiassa ja edustajat Keller ja Metsola ovat käsitelleet tätä asiaa ja tänään me keskustelemme tästä mietinnöstä, kertomuksesta ja koordinaattorit ovat sopineet, että tarkistukset pitää jättää huomenna kello 12 mennessä. Ja niitä käsitellään sitten 12.11. ja äänestys valiokunnassa toimitetaan 16.11. Ja tätä menettelyä on nopeutettu, jotta saataisiin parlamentin kanta täysistuntoon ennen kuin komissio esittää uusia ehdotuksia Frontexin oikeusperustaksi. Ja meillä on nyt täällä Frontexin ja Euroopan oikeusasiamiehen edustajat, jotta he voivat vastata meidän kysymykseenne. Annan ensinnäkin petivaliokunnan puheenjohtajalle edustaja Wikströmille puheenvuoron ja sitten annetaan esittelijöille ja muille halukkaille puheenvuoron sen jälkeen. Uh, I also would like to... Paljon kiitoksia, Rova Jotova. Minäkin haluan omalta osaltani toivottaa teidät petivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa tervetulleeksi tähän yhteiskokoukseen. Kuten kollega Jotova totesi, niin tämä on ensimmäinen yhteinen kokous tätä esityslistan luonnosta käsiteltäessä. Ja saan muistuttaa teitä siitä, että sekä Frontex että oikeusasiamies ovat täällä läsnä. Jill Arias sekä Hervé Cagnard Frontexia edustamassa ja Murta Hirsibinska, yksikön päällikkö oikeusasiamiehen yksiköstä. Toivon teidänkin osallistuvan tähän keskusteluun ja vastaavan mahdollisesti esille tuleviin kysymyksiin. Alkuun haluan aloittaa keskustelun. Puheenjo- puheenvuoron saavat esittelijät Metsola ja Keller. Kollega Keller, haluatteko aloittaa? Um, thanks colleagues for being here. Kiitos. Kiitoksia kollegoille siitä, että olette täällä. Korostan sitä, että yhteistyö toisen esittelijän Metsolan kanssa on, erino- on ollut erinomaista. Varjoesittelijät molemmista valiokunnista ovat hyvin perillä asioista, joten en käynyt aika puuten takia kaikkia yksityiskohtia läpi. Mutta puhun siitä, miksi tällainen äh, valitusmekanismi olisi tärkeä. Meidän tulisi tukea oikeusasiamiestä ja sitä, että saisimme tällaisen äh, valitusmekanismin, jota ihmiset voisivat käyttää, mikäli he tuntevat tulleensa kaltoinkohdelluiksi Frontexin operaatioissa. Puhuimme juuri järjestelykeskuksista ja Frontexin tulevasta asetuksesta. Se on tulossa jo ensi kuussa ja tämä tulee komission ehdotuksen mukaan lisäämään Frontexin toimivaltuuksia. Mitään oikeudellisia esteitä tällaisen valitusmekanismin tiellä ei ole. Tämä mekanismi olisi tärkeä sekä ihmisille, jotka kokevat tulleensa kauten kohdelluiksi, että Frontexille tapauksissa, jotka muuten jäisivät sitten havaitsematta. Eli tämä olisi tärkeää molemmille. Mitä tulee sitten mekanismin rakenteeseen? Katsomme jo sisäisiä Frontexin mekanismeja, joilla voidaan puuttua perusoikeusrikkomuksiin. Ja parlamentin ansiosta oikeastaan on saatu tällainen väline käyttöön. Valitusmekanismin tulisi olla helposti käytettävissä ihmisille esimerkiksi kansalaisjärjestöjen, jotka edustavat ihmisiä, pitäisi pystyä nostamaan kanne. Ja tämän tulisi tapahtua myös kielillä, joita turvapaikanhakijat maahanmuuttajat käyttävät. Usein tällaiset kanteet voivat suuntautua muille kuin Frontexin eh, henkilöstölle, ulkopuolisille toimijoille – ja tämä voi olla hankalaa. Tässä voidaan kuitenkin kääntyä kansallisen viranomaisten puoleen ja pyytää seurantatoimia. Eli pitäisi varmistaa se, että jäsenvaltio todella käsittelee valituksen. Perusoikeusvaltuutettu voisi sitten seurata asiaa myöhemmässä vaiheessa. Tämä voisi koskea henkilöstä, joka on rikkonut perusoikeuksia operaatioissa ja jäsenvaltiot voisivat näin joutua vähennetyn rahoituksen kohteeksi. Frontex voisi vähentää niiden rahoitusta tällaisissa tapauksissa ja ääritapauksissa, kun on tehty perustavanlaatuisia rikkomuksia operaatiot voisi päättää kokonaan. On hyvin tärkeää, että tällainen valitusmekanismi otetaan käyttöön oikeusasiamiehen suositusten mukaisesti. Ja suosittelemme myös sitä, että yhteistyötä oikeusasiamiehen ja perusoikeusvaltuutetun välillä jatketaan ja totta kai on taattava myös resurssit, joilla tämä tehtävä voidaan hoitaa kunnialla. Haluan kiittää vielä varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja muistuttaisin, että huomenna kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika. Kiitos vielä kerran Metsolalle erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitoksia sitten edustaja Metsola. Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset Ska Kellerille erinomaisesta yhteistyöstä tätä tekstiä laadittaessa. Ja kiitokset oikeusasiamiehen Frontex-asiakirjasta. Haluan kiittää molempien valiokuntien varjoesittelijöitä mielelläni edustan petivaliokuntaa sen puheenjohtajan ominaisuudessa tätä asiaa käsiteltäessä. Kuten Ska totesi, tässä tekstissä viitataan selkeästi siihen, että on tuettava Frontexia, eli on otettava huomioon oikeusasiamiehen yksikön suositukset tapausten perusteella. Eli on otettu yksilövalitusmekanismi käyttöön ja lisäksi perusoikeusvirasto, mutta me olemme edelleenkin riippuvaisia sen rakenteesta. Me olemme sitä mieltä, että Frontex voi taata perusoikeuksien vaalimisen perustamalla itsenäisen valitusmekanismin tässä mietinnössä ei millään tavalla puututa periaatteeseen ja unionin ja sen jäsenvaltioiden valtuuksiin aiheen tiimoilta. Tässä tekstissä sanotaan nimenomaan, että Frontexilla ei ole toimivaltuuksia rikkomusmenettelyn aloittamiseksi muita kuin omaa henkilöstöään vastaan. Frontexin henkilöstösäännössä sanotaan, että että kurinpiton menettelyistä vastaa alkuperäjäsenvaltio. Tällaisen yksilövalitusmekanismin myötä ihmisillä on oikeus tai paremmat mahdollisuudet muutoksen hakuun. Näin Frontex ja toimielimet ja elimet tietävät, minkälaisia perusoikeusrikkomuksia on ilmaantunut – Muutoin näitä asioita ei olisi käsitelty laisinkaan, niitä ei olisi huomioitu laisinkaan. Näin myöskin varmistetaan, että vain perustelluissa tapauksissa ryhdytään toimenpiteisiin. Tässä yhteydessä otetaan huomioon perusoikeuskirja. Vain tällaiset perusoikeuskirjan mukaisiin tapauksiin perustuvat tapa, tapahtumat voidaan hyväksyä käsiteltäväksi, mutta lisäksi tarvitaan myöskin perusoikeusvirastolle lisää resursseja, jotta nämä valitukset voidaan käsitellä oikealla tavalla. Mielenkiinnolla jää nyt odottamaan tämän päivästä keskustelua ja haluaisin kiittää kaikkia heidän panoksestaan tätä tekstiä laadittaessa. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia sitten edustaja Koilla. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää Roberta Metsolaa ja Skaa Kelleriä tästä eh, mietintöluonnoksesta. On erittäin hienoa, että tässä parlamentissa tuetaan sitä työtä, jota Euroopan oikeusasiamiehen virastossa tehty. Pari kommenttia, jotka mielestäni ovat tärkeitä tämän asian ymmärtämiseksi. Ensinnäkin aikaisemmin, aikaisemmin vuosina on tehty erilaisia askelia, jotta Frontex saisi sellaisen mekanismin, jolla taataan se, että toteutetaan perusoikeuksia ja toimitaan avoimesti. Ja ulkomerirajojen tutkinta oli yksi liittyen näihin uusiin menettelyihin. Ja haluttiin toimia niin, että yhteis, yhteisessä operaatiossa kunnioitetaan perusoikeuksia. Ja nämä Suunnitelmat ovat laillisesti sitovia, siinä on tiettyjä velvoitteita ja tiettyjä vastuita, jotka kuuluvat Frontexille myöskin niille viranomaisille, jotka toimivat Frontexin alaisuudessa. Ja nyt kun katsotaan tulevaisuuteen, haluamme lisätä Euroopan unionissa perusoikeuksien kunnioittamista ja ihmisoikeussopimuksen noudattamista. Ja tämä vaikuttaa myöskin Frontexin tilanteeseen. Ja Frontexin toiminta pitää olla yleissopimuksen mukaista. Ja sitten toinen kommentti liittyen Frontexin rooliin ja tehtävään. On selvää, että Frontexin roolia vahvistetaan nyt ja tulevaisuudessa. Ja ymmärrän, että tällainen askel on tarpeen. Mutta haluaisin myöskin painottaa tätä kolikon toista puolta enemmän tällaisia kontrollimekanismeja pitäisi saada myöskin kansalaisten suuntaan. Viime vuosina Frontexin toimintakenttä on laajentunut ja meillä pitää olla sellaiset mekanismit, joilla taataan perusoikeuksien kunnioittaminen. Ja tulevaisuudessa pitää liikkua enemmän tähän suuntaan. Kiitoksia edustaja Koelio. Sitten edustaja Milner. Mutta pyytäisin kollegat, että puhutte enimmillään kaksi minuuttia, koska meillä ei ole paljon aikaa. Meillä on yhdeksän kollegaa, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroja ja lista on nyt suljettu. Thank you very much. I'll be very brief. Kiitos aivan lyhyesti. Ja noudatan kahden minuutin sääntöä. Minäkin haluaisin kiittää esittelijöitä Kieleriä ja Metsola erittäin hyvästä työstä. Tämä kompromissi on oikein hyvä. Se, että otetaan käyttöön valitusmekanismi niissä tapauksissa, kun rikotaan perusoikeuksia, tämä tulisi olla Euroopan parlamentille keskeinen saavutus. Tämä on jo nykyisissä Frontexin, Frontex-asetuksen puitteissa mahdollista ja perusoikeusulottuvuutta pitäisi uudessa tulevassa Frontex-asetuksessa vahvistaa entisestään, kun katsotaan Frontexin tiettyjä tehtäviä, erityisesti palauttamista, etsintä- ja pelastusoperaatioita. Mekanismin tulisi olla oikeudenmukainen, sen tulisi ottaa huomioon maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden heikko tilanne, mutta samalla sen pitää olla kuitenkin toteuttamiskelpoinen ja realistinen. Uskon, että tämä on kompromissina hyvä, mutta pientä, pientä muokkausta tarvitaan. Tarvitaan raportointimekanismi valituksille ja tarvitaan myös Frontexin ja jäsenvaltioiden ihmisoikeusjärjestöjen välistä yhteistyötä ja Lopuksi tarvitaan tarvitaan takia myös siitä, että kaikki saavat tietoa perusoikeuksistaan. Usein vain miehet saavat tietoa ja naiset eivät. Kiitos. Thank you. And... Kiitoksia. Sitten seuraavaksi edustaja Ruiz. Kiitoksia. Halusin aluksi onnitella esittelijöitä. He ovat todella tehneet tässä kunnioittavasta työtä. Ja halusin korostaa toista tärkeää kysymystä näiden mekanismien lisäksi, josta tässä mietintöluonnoksessa puhutaan. Tämä on erittäin hyvä mietintö. Eli se, että otetaan huomioon haavoittuvassa asemassa olevat joista Angelika puhui. Eli yksin matkustavat lapset esimerkiksi, kun he saapuvat vaikka vastaanottokeskukseen, heidän perusoikeuksiaan voidaan loukata ja he eivät aina edes tiedä, että heillä on perusoikeuksia. Yksin matkustavat lapset tai naiset, vanhukset, seksuaalivähemmistöjen edustajat, heillä pitää olla kylliksi tietoa heidän perusoikeuksistaan. Näitä oikeuksia usein matkan aikana rikotaan. Eli meillä pitää olla erityistoimia näille haavoittuville ryhmille. Merci. Euh, Kiitoksia. Edustaja Kirkkapila. Thank you, Madam Chairman. Um... Rouva kiitoksia. Aika on kortilla, joten sanon vain sen verran, että ryhmäni tukee tätä yleistavoitetta, joka liittyy valitusmekanismiin. Pari kysymystä minulla kuitenkin vielä olisi. Miten valitusta voidaan seurata yksilön näkökulmasta katsottuna, joka on jossain matkalla eikä hänellä ole pysyvää osoitetta, joten millä tavalla hän voi saada oikeusapua tai tavallista apua valituksensa liittyen? Ja minkälaiset rikkomukset voisivat olla perusoikeusrikkomuksia? Onko olemassa yhteisiä kriteereitä vai arvioitaisinko asiat jäsenvaltioissa? Tässä käytetään samaa valitusmekanismia kuin investointipankissa, mutta Frontexhan toimii aivan eri kentällä. Ja kysynpä, että sopiko tällainen menetelmä myöskin Frontexin toimivaltaan liittyvissä asioissa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitoksia edustaja Kirkhope. Ja nyt sitten varjoesittelijä edustaja Dali ensimmäisenä. Um, thank you, Chair. Uh, definitely tackling. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän täytyy puuttua heikouksiin, joita palauttamis- ja muissa operaatioissa on. Ja siksi mekin tuemme sitä, että pyydetään tällaista valitusmekanismi, joka käsittelee perusoikeuksien rikkomuksia. Täytyy kuitenkin muistaa, että mikään ei estä Frontexia käyttämästä omaa valitusmekanismiaan nykyasetuksen puitteissa. Haluaisimme kiinnittää huomiota joihinkin asioihin. EUn prioriteettina pitää olla henkeen pelastaminen ja siksi olen huolestunut siitä, miten tämä käytännössä toteutuu niin, että kaikkia oikeuksia kunnioitetaan. Mikään mekanismi ei kuitenkaan saa vaikuttaa millään tavalla esimerkiksi turvapaikkapäätöksiin, väärinkäytöksiä pitää estää. Avoimuus on koko prosessissa äärimmäisen tärkeä, siksi ryhmäni on ehdottanut sitä, että Frontexin vuosikertomuksessa olisi viitteitä edellisen vuoden ihmisoikeusrikkomuksiin, perusoikeusrikkomuksiin ja minkälaisia valituksia on tehty. Se, että tiedettäisiin, minkälaisia rikkomuksia on ollut, auttaisi parantamaan sääntöjen kehittämistä. Ja perusoikeusvaltuutetulla on tässä myös hyvin tärkeä rooli. Meidän täytyy myös taata se, että tällä valtuutetulla on entistä laajempi tuki. Tämä ei ole pelkästään rahoituskysymys. Ei näin pienellä tiimillä voida hoitaa näin valtavaa tehtävää. Meidän on taattava oikeat välineet perusoikeusvaltuutetulle. Ja samoin täytyy taata se, että haavoittuvia ryhmiä, kuten alaikäisiä, suojellaan entistä paremmin. EASUSta voi olla tässä suurta hyötyä. Odotan innolla jatkotyöskentelyä kaikkien asiassa mukana olevien kanssa. Kiitoksia. Toinen varjoesittelijä, edustaja Näki. Thank you very much. Um, uh, Paljon kiitoksia. Kiitokset tästä perusteellisesta työstä arvon esittelijät. EPP tukee teitä täysin rinnoin, eli valitusmekanismin käyttöön ottaa. Ihan lyhyesti toteaisin, että on varmistettava, että valitusmekanismi ei johda turhaan hallinnolliseen taakkaan ja uusiin Frontexille lankeaviin tehtäviin. Pitäisi myöskin pohtia sitä, miten suhtaudutaan valituksiin, jotka tulevat kolmannen tahon puolelta? Ja katsottava myöskin niitä, jotka tarvitsevat ehkä valituksen laatimisessa apua. Tulevina päivinä saamme tarkistukset pöydälle ja sitten näemme, miten niihin reagoidaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Eduard Martin vetomusvaliokunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ja onnittelut kahdelle esittelijälle. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että tätä asiaa pitää säädellä, joten olen samoilla linjoilla kuin kollega Dali tässä ja ehdotamme jonkun verran tarkistuksia. Tämä on periaatteessa kyllä hyvä pohja mietinnöksi, koska tässähän tarkoituksena on taata perusoikeuksien noudattaminen paremmin. Frontex ja valtion laitokset ovat tässä kohteena ja pitäisi myöskin minun mielestäni ottaa huomioon nämä hei, haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, naiset, lapset. Ja tässä pitää jonkinlaisia tarkistuksia ehkä vielä tehdä. Viime kokouksessakin tästä mainittiin. Haluamme tällaiset nimettömät valitukset hylätä. Ja joskus kyllä on olemassa hyvät syyt sille, että valituksia esitetään nimettöminä. Eli olisi hyvä, että kaikki valitukset otetaan huomioon, olivat ne sitten nimettäviä tai ei. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Libe-valiokunnan edustaja Björk. Eh, eh, vi välkomnar Kiitoksia. Meidänkin ryhmämme pitää tervetulleena tällaista mekanismia. Se olisi käytettävissä silloin, kun perusoikeuksia rikotaan Ja oikeusasia miehen työn kannalta tämä olisi myös tärkeää. Ja tässä myös kansalaisjärjestöt ovat olleet merkittävässä roolissa, jotka ovat viitanneet asiaan. Ehdotus pilottihankkeeksi työn vahvistamiseksi on hyvä, toivottavasti sitä jatketaan. Tässä on kuitenkin mielestämme perustavanlaatuinen ongelma – Nimittäin se, että jos tämä mekanismi otetaan käyttöön Frontexin sisällä, niin tämä ei ole hyväksyttävää. Sen pitäisi olla riippumaton Frontexin ulkopuolinen mekanismi. Pohdimme myös sitä, että Frontexin ja jäsenvaltioiden henkilöstön tulee ottaa huomioon henkilöstö myös kolmansista maista. On tiettyjä sopimuksia, siinä, niidenkin osalta voidaan rikkoa perusoikeuksia. Pitää olla mahdollista esittää kanne tai valitus nimettömästi ja myös sukupuolten tasa-arvo pitää ottaa huomioon. On muistettava myös naiset ja kolmannetkin tahot, kuten kansalaisjärjestöt ja kansainväliset järjestöt, niidenkin pitäisi pystyä jättämään kannet. Meillä on vielä kaksi varjoesittelijää. Seuraavaksi edustaja Laura Ferrara ja sitten edustaja Gosman. Ja tämän jälkeen aloitetaan sitten edustaja Mussolinsa. Ja luettelo on nyt suljettu, puheluettelo on suljettu. Laura Ferrara ensiksi. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut molemmille esittelijöille erinomaisesta työstä. Kiitos myös oikeusasiamiehelle, joka on ottanut tämän asian esille, eli sen, kuinka voidaan tuoda esiin mahdolliset perusoikeusloukkaukset yksittäistapauksissa, mahdollisuus, joka annettaisiin maahanmuuttajille, jota ei vielä ole olemassa, mutta tämä olisi äärimmäisen tärkeää. Meille tärkeää on se, ja asia, haluamme korostaa tässä mekanismissa, on se, että Frontexin sisäinen mekanismi ei takaisi menettelyiden riippumattomuutta. Eli se, että kaikki jätettäisiin Frontexin käsiin, ei takaisi tutkintatoimien tai valitusten käsittelyn objektiivisuutta. Eli ehdotamme ulkoista asiantuntijapaneelia, jotta riippumattomuus voidaan taata. Sitten valitukset, että niiden tulisi keskittyä vain vakaviin rikkomuksiin. Mielestämme tässä pitäisi pystyä viittamaan myös muotokysymyksiin, jonka kautta voitaisiin sitten palata muihin kysymyksiin. Eli kaikki mahdolliset valinnat pitäisi jättää, ja valitukset pitäisi jättää avoimiksi. Sitten nimettömyys pitää suojella valituksen jättäjää ja estää se, että joku jättäisi valituksen tekemättä, koska pelkää seurauksia. Tiedotuksen tulisi toimia myös kaikilla kielillä, joita toimijat ja maahanmuuttajat puhuvat. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Gosman. Eh, Kiitos. Aluksi kiitän esittelijöitä. Tässä puhutaan perusoikeuksista ja Frontexista. Ja ensin pitäisi korostaa sitä, että Frontexin ulkorajan valvonta jo itsessään merkitsee usein oikeusten rikkomuksia. Ihmiset lähtevät merille tai jäävät Seutan ja Melian alueelle näiden toimien takia. Frontex ei ole muuta kuin rajavalvontavirasto ja se rikkoo perusoikeuksia. Viime kuukausina tilanne kuitenkin on ollut entistä vakavampi. Oikeusasiamies aloitti tutkinnan palautuslennoista, joita on tehty yhteistyössä joidenkin jäsenvaltioiden kanssa. Ja viime viikolla kuulimme todistuksen siitä, kuinka pelastusoperaation aikana aluksessa, jossa oli 300 henkilöä, joka oli menossa Lesbokselle, Frontex katsoi sivusta, kun muut vapaaehtoiset pelastivat ihmishenkiä. Tällaista ei ratkaista valitusmenettelyllä, vai meidän pitää todella taata perusoikeuksien toteutuminen ulkorajoilla. Frontex täytyy purkaa, täytyy lopettaa se, että Eurooppa rakentaa muureja ympärilleen, on muutettava maahanmuuttopolitiikka lopetettava palautukset. Me haluamme lisää avoimuutta, syytteeseen asettamista. Tällaista ei vielä ole. Haluamme todella, että koko menettely on julkinen. Ja kannetaan tilivelvollisuutta myös parlamentin edessä. Ja tässä mielessä tulemme tämän tarkistuksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Valero, viimeinen varjoesittelijä. Tack så mycket. Jag egentligen bara ta upp en... Kiitoksia. Niin, ainoastaan yksi kysymys, eli nämä niin sanotut vierailevat lähetetyt tai komennetut virkamiehet. Täällä sanotaan, että rikkomusmenettely voidaan soveltaa vain ainoastaan, mikäli jäsenvaltio hyväksyy sen. No ehkä se riittää. Siihen liittyen en voi sanoa juuta enkä jaata. Tätä pitää ehkä vielä muokata, mutta voihan olla, että eri jäsenvaltioissa suhtaudutaan eri tavalla perusoikeuksiin, naisten oikeuksiin, lasten oikeuksiin ja niin poispäin. Joten ne, jotka on kolmennettu virkamiehenä vierailulle, ovat saaneet kunnon peruskoulutuksen ihmisoikeuksiin liittyen, jottei tulkita ongelmia pääse syntymään. Ja jos suuria eroavaisuuksia ihmisoikeuksien tulkinnassa on olemassa ja minkälaisia oikeuksia virkamiehillä on, niin ehkäpä meidän pitäisi jatkossa lähteä muuttamaan koko järjestelmää. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Sitten edustaja Mussolini. Kiitoksia puheenjohtaja. Käsittelen vain yhtä asiaa, koska tuen monta asiaa, joita täällä on sanottu. Esimerkiksi haavoittuvista henkilöistä, erityisesti alaikäisistä, mutta myös raskaana naisista ja muista. Haluan kiittää kumpakin esittelijää. Tämä on ollut arka luontoinen aihe. Frontexin työn muokkaaminen, työtähän riittää. Frontexin työtä ollaan muuttamassa uuteen suuntaan, mutta meidän äänemme on saatava kuuluviin. Ihmisoikeudet siis. Niitä ei saa rikkoa. Haluan viitata näihin valituksiin. Täällä on sanottu, että nimettömät valitukset pitää hyväksyä ja toiset sanovat, että ei, mutta on katsottava totuutta silmiin. Mietit Italiaa, mutta myös muita maita. Tänne tulevilla henkilöillä ei aina ole henkilötietoja, henkilöasiakirjoja. Heillä ei ole välttämättä minkäänlaista passia leimattavaksi tai mitään asiakirjoja Joten käytännössä kaikki ilmoitukset ovat nimettömiä. Eli haluaisin kysyä esittelijöiltä, koska kyseessä on niin arkaluonten aihe. Frontexista ei voida tehdä mitään tuomioistuinta. Jäsenvaltioiden toimivaltuuksista on pidettävä kiinni, kuten tekstissä sanotaan. Eli miten on suhtauduttava niihin maahanmuuttajiin, joilla ei ole asiakirjoja, henkilöasiakirjoja mukanaan, eli suurin osaan maahanmuuttajista. Kiitoksia. Sitten Ruben Sekälä. Uh, of course, I mean, take it for granted. Kiitoksia puheenjohtaja. Pitää tietysti ottaa huomioon, että kaikki, ellei tai lähes kaikki tai kaikki tuemme tätä perusoikeuksien vahvistamista, mutta Frontexin mandaattiahan on jo tarkistettu juuri siksi, että voitaisiin vahvistaa sitä, että Frontex sitoutuu perusoikeuksien noudattamiin ja on perustettu tällainen erityinen toimii Frontexin sisälle erityinen yksikkö, joka juuri käsittelee näitä perusoikeuksia. Eli kysymykseni oli, olisikin, että mikä ajatus tässä on ollut, kun Frontexin toimivaltuuksia on tarkistettu 2006 ensin ja sitten uudelleen 2011, jos nyt muistan oikein. Ja tarkoituksena oli juuri vahvistaa sitoumusta perusoikeuksiin. Sitten toinen kysymys. Mitkä ovat ne perusoikeudet, joita eniten rikotaan Frontexin operaatioiden yhteydessä. On väitteitä perusoikeuksien rikkomisesta, mutta mistä perusoikeuksista sitten on täsmälleen kyse? kun olemme saaneet tietoihimme tiettyjä kertomuksia, raportteja. Haluaisin ihan faktoja tästä. Olisi hyvä tietää. Kiitoksia. Hyvät kollegat, meillä on kolme minuuttia aikaa ja kaksi puheenvuoroa puheenvuoropyyntöä vielä. Edustaja Spinelli ja sitten viimeisenä Renan Alons. Grazie. Kiitoksia esittelijöille ja varjostelijoille. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi asiaa. Ensinnäkin mietinnössä tulisi korostaa maahanmuuttajien oikeutta nostaa valituksen, jos he tulevat ennen kaikkea niin kutsutuista turvallisista maista. Ja toinen asia, joka on mielenkiintoinen ehkä otettavaksi mukaan mietintöön, on ajatus siitä, että 263 artikla seutsopimuksesta toteutuisi sen mukaan, EUn e tuomioistuin harjoittaa laillisuusvalvontaa e EUn toimielimien suhteen silloin, kun oikeusvaikutukset liittyvät kolmansiin. Tämä on mielestäni perustuslaillisen demokratian toteutumisen kannalta tärkeää ja kansalaisen suojelun kannalta tärkeää. Eh, Kiitoksia, Spinelli. Sitten Heno Dalon. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuen täysin siitä, että Frontexin yhteyteen järjestetään tällainen valitusmenettely, ja tätä pitää toteuttaa operaatiossa, jota toteutetaan Euroopan unionissa ja myöskin sen ulkopuolella. Tämä on tällainen työsopimus, joka liittyy Frontexin ja kolmansien maiden suhteisiin. Ja näissä toimissa pitäisi koordinoida toimia kansainvälisen oikeuden puitteissa ja myöskin Euroopan unionin nimissä toteutettavien toimien yhteydessä. Ja pitää todellakin kunnioittaa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten perusoikeuksia. Tällä hetkellä ei ole tällaista velvoittavaa sääntöä, että perusoikeuksia on noudattava. Pitää taata avoimuus ja myöskin demokraattinen valvonta tämän työn toteuttamiseksi, jotta voidaan vahvistaa oikeusperustaa. Ja haluaisimme, että tässä mietinnössä tämä käsittely myöskin koskisi näitä työsopimuksia. Ja jotta perusoikeudet saadaan kunnolla esille ja saadaan myöskin tällaiset aukot kurottua umpeen ja pakolaisten ja maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia pitää e, kunnioittaa ja olen laatinut tarkistuksia, jotka vievät tekstiä tähän suuntaan. Kiitoksia hyvät kollegat. Meillä on täällä Euroopan oikeusasiamiehen edustajat ja myöskin Frontexin edustajat. Jos joku haluaa käyttää puheenvuoron, annetaan Frontexin edustajalle ensiksi puheenvuoro. Est-ce qu'il y a des collègues Onko joku halukas käyttämään puheenvuoron? Mä My agency. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset kutsusta aikaiseen kokoukseen. Haluaisin kommentoida muutamia seikkoja, jotka ovat tässä keskustelussa, keskustelussa tulleet esille. Ensinnäkin siihen liittyen, että riittääkö nykyinen oikeuskehys valitusmekanismin perustamiseksi. En puutu siihen sen kummemmin, mutta sanoisin kuitenkin, että kun katsotaan nykyistä oikeudesta kehystä, niin järjestelmä ei ole jäsenvaltiolle sitova, joten jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä tai päättää olla tekemättä sitä. Ja toisaalta nykyinen mandaatti ei ole mahdollista, ei anna mahdollisuutta siirtää näitä uhrien tietoja eteenpäin voimme antaa tietoja vain ja ainoastaan sellaisia tietoja, joiden avulla voidaan päästä salakuljettajien jäljille. Ja mitä tulee sitten valituksen tekijän anonymiuskysymykseen, jos se tarkoittaa myöskin sitä, että meidän pitäisi käsitellä myöskin nimettömiä valituksia, no se olisi Frontexilla aika lailla hankala tehtävä. Mitä tulee yksilövalitukseen, niin vuonna 2013 niitä saatiin vain neljä kappaletta ja suurin osa liittyi tällaisiin pakollisiin palautuksiin. Korostettakoon tässä yhteydessä, että meillä ei ole tietoa perusoikeusrikkomuksista, joihin olisivat syyllistyneet vierailevat virkamiehet – Nämä ovat yleensä valituksia, joita maahanmuuttajat ovat tehneet ja syynä on ollut kansallisten virkamiesten rikkomuksista. Ja valituksen tekijän palauttamisesta alkuperämaahan, eli pakollisesta palautuksesta oli kyse. Jos lisätietoa kaivataan, niin mielelläni niitä teille annan. Kiitoksia. Merci. Et la dernière sera... Sitten Rovazen Zenvinska, joka edustaa Euroopan oikeusasiamiestä. Thank you very much, Mrs. Chair. Um, Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Oikeusasiamiehen puolesta haluaisin vain lausua muutaman sanan. Ensinnäkin haluan painottaa sitä, että Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus on tehty lain mukaisesti. Ymmärrämme, että Frontex asetusta uudistetaan hyvin pian ja ymmärrämme, että siihen otetaan tämä ihmisoikeuslauseke mukaan. Mutta kun nyt otetaan huomioon tämä uusi tai uudistamisprosessi, Frontexilla tulee olemaan enemmän valtuuksia ja tällaisia perusoikeuksien rikkomuksia saattaa tapahtua yhä enemmän tulevaisuudessa. Ja tässä erityiskertomuksessa otetaan tämä näkökulma huomioon ja myöskin parlamentin mietintöluonnoksessa otetaan se huomioon, että Euroopan oikeusasiamiesverkosto, johon kuuluu kaikkien jäsenvaltioiden oikeusasiamiehet, verkosto on valmis tekemään yhteistyötä ja auttamaan Frontexia mahdollisimman paljon. Ja käytämme hyödyksi meidän kokemustamme valitusmenettelyistä, jotta tämä mekanismi saadaan toimimaan sujuvasti. Ja tässä kysyttiin paljon, että mitä tapahtuu, miten tämä toimii käytännössä, annetaanko tietoa valittajille ja kuka tätä asiaa käsittelee ja miten tästä menettelystä saadaan riippumaton. Me pyrimme vastaamaan näihin asiantuntemuksemme perusteella. Meidän mielestämme tämä on toteutettava toimi ja tietysti teemme kaiken, mitä voimme omien toimivaltuuksimme puitteissa tehdä, jotta tämä järjestelmä toimii. Kiitoksia. Haluatko esittelijät vielä lisätä johonkin jotakin tähän? Kuinka paljon aikaa on? Kaksi minuuttia. I'll be very quick. Um, let me... Selvä. Aivan nopeasti. Kiitoksia kaikille heidän esittämistään kommenteista, ehdotuksista. Ehkäpä yleisenä huomiona toteaisin, että meillä oli edessä myös vakava haaste sen varmistamiseksi, että todella toimitaan Frontexin asetuksen nykypuitteissa, toimivaltuuksissa ilman, että voidaan katsoa, mitä mahdollisesti tapahtuu, kun asetusta uudistetaan. Eli kun tämä muistetaan, niin pyrimme löytämään sellaisen ratkaisun, joka antaa sen liikkumatilaa Frontexille ottaa käyttöön mekanismin, joka noudattaisi ja mukailisi sen oikeudellisia velvoitteita nykypuitteissa. Frontex on tehnyt tässä hyvää yhteistyötä. Ongelmia on olemassa. Meidän on kunnioitettava oikeusasiamiehen suosituksia – joiden mukaan kentällä on ongelmia perusoikeuksien toteutumisessa. Jos me emme tätä parlamentissa poliittisesti ymmärrä, niin silloin emme kanna poliittista vastuutamme ja mietinnössä todella pyrimme heijastelemaan tätä. Odottakaamme huomisia tarkistuksia Yritämme totta kai ottaa ne kompromissitarkistuksiin mahdollisimman laajasti ja toivottavasti nämä kaksi valiokuntaa saavat sitten hyvän mietinnön aikaan. Kiitoksia oikein paljon sitten edustaja Keller. From my side, sure. Minäkin haluan kiittää kaikkia näistä kommenteista, kuten Roberta totesi, niin me yritimme saada aikaiseksi konseptin, joka toimii sekä pakolaisten että maahanmuuttajien osalta, jotka ovat tien päällä, eli että he voivat vielä esittää valituksia, mutta että myöskin Frontex voi toimia ottaen huomioon nämä vierailevat virkamiehet. Eli vierailevat virkamiehet toimivat rajalla Frontexin symbolia kantain, eli heidät voidaan tunnistaa Frontexin toimijoiksi. Eli näin voidaan valitukset esittää suoraan Frontexille. Mielestäni niin me tiedämme, että miten tämä voisi olla toimiva ratkaisumalli, ja jäsenvaltioiden täytyy tietenkin tehdä yhteistyötä, mutta he voivat myöskin hyödyntää Frontexin valitusmekanismia itse. Kyllä me olemme tässä mielestämme menossa ihan oikeaan suuntaan perusoikeuksia vaalittaessa, eli Frontex myöskin toimii unionin velvoitteiden muka- mukaisesti. Oikein paljon kiitoksia ja mielenkiinnolla me odottamaan tarkistuksia. Kiitoksia oikein paljon. Tarkistusten jättämisen määräaika 11.11. .11. kello 12. Ja nyt muistutan vielä, että ottakaa äänestyskortit iltapäivällä mukaan, koska äänestämme useammastakin asiasta. Ja näemme sitten iltapäivällä. Kiitoksia kaikille.